on ikävä velvollisuus joutua kertomaan teille, että edustaja Miroslav Dans Ransdorf 22. tammikuuta 62-vuotiaana poistui keskuudestamme. Hän oli vuodesta 2003 Euroopan parlamentin jäsen ja kuului GUE-ryhmään. Edustaja Ransdorf oli teollisuusvaliokunnan jäsen sekä Euronest ja EU-Ukraina-valtuuskuntien jäsen. Hän oli filosofian tohtori, tunnettu julkaisija, joka muun muassa julkaisi tekstejä Marksista sekä Amerikan poliittisesta kulttuurista. Pyytäisin teitä nyt muistamaan edesmennyttä kollegaamme minuutin hiljaisuudella.